keskustelu päättyy. Nyt siirrytäänkin sitten esityslistalla seuraavaan kohtaan, nimittäin yhden minuutin puheenvuorot. Uh, first speaker uh, is uh, Mrs. Soidrova. Ensimmäisenä edustaja Soidrova. Olkaa hyvä vážená kolegyně a kolegové zásadní otázkou pro Kiitoksia puhemies. Parhaat kollegat, Euroopan unionille maahanmuuttokriisi on hyvin suuri ongelma. Nyt en kuitenkaan ole nähnyt ulkorajojen suojelussa juurikaan mitään muutosta, enkä myöskään lähi kriisin ratkaisupyrkimyksissä. Mielestäni on aivan käsittämätöntä, että nyt puhutaan sitten sitten näistä pakollisista kiintiöistä, eikä niitäkään saada toimimaan. Me otamme tsekkiin vapaaehtoisesti pakolaisia, vaikkakin vähemmän kuin Saksa ja muut maat. Ja tuen säätiötä, joka on Tsekissä sijoittanut 150 pakolaista Irakista painutta kristittyä perheisiin. On hienoa, että näin autetaan. Vasta, vastustusta on, mutta kyllä on myös hyvin paljon solidaarisuutta. Mitä johdonmukaisemmin me toimimme Euroopassa ratkaistaksemme tämän kriisin, sitä parempi on äh, myös eri toimijoiden rooli. Kiitos. Edustaja Caputo, olkaa hyvä. Sistema balneare italiano affonda le radici. Kiitoksia, puhemies. Italiassa merenrantakaupungeissa on ihmisiä ja perheitä ja perheyrityksiä, jotka ovat investoineet hotelleihin. Italialaiset merenrantahotellit, yhteensä 700 hotellia ja yli 7000 työntekijää ja valtaisa liikevaihto ovat nyt joutuneet, nämä hotellinomistajat joutuneet luopumaan liiketoiminnastaan. Eivätkä voi viedä asiaa edes yhteisöön tuomioistuimeen. He ovat kyllä vedonneet tuomioistuimiin, koska he ovat vedonneet tässä Bolkensteinin direktiiviin saadakseen apua. He ovat hyvin nyt peloissaan, hyvinkin peloissaan nyt. Haluan tukea heitä tässä hankkeessa. Tätä, nyt täytyy saada aikaan tasapaino. Näiden ihmisten täytyy voida vapaasti tarjota palveluitaan ja vapaa liikkuvuus on nyt tuhamassa nämä perheyritykset Italian rannikolla. Nyt pitäisi saada aikaan kunnollinen tasapaino. Näiden perheyritysten oikeudet ja merenranta-alueiden talous täytyy saada suojattua. Palvelujen vapaa liikkuvuus tässä on vaarana. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Asia, joka on tapahtunut usean kuukauden ajan Kreikan ja Bulgarian rajalla. Muutama vuosi sitten jo kreikalaiset maanviljelijät ovat jumittaneet ja tukkineet tämän rajan ja siitä syystä bulgarialaiset ovat joutuneet kärsimään valtavasti. Ihmiset Itävallasta ja muualta ovatkin joutuneet kärsimään. Ja tässä tarkoitan nimenomaan rekan kuljettajia. Haluaisin pyytää komissiolta seuraavaa. Toimikaa. Pyrkikää löytämään nopea ratkaisu tähän rajatukokseen. Minusta meidän tulisi noudattaa eurooppalaisia sopimuksia, sillä nyt useat sopimukset EUn perussopimuksia rikotaan Joko meillä on vapaa liikkuvuus tai sitten sitä ei ole. Muussa tapauksessa komissiosta ei ole kyllä mitään hyötyä. Kiitoksia. Edustaja Raados, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Parhaat kollegat. Euroopan unionin ja Balkanin maiden liikenneyhteyksien, välisten liikenneyhteyksien parantaminen tulee sitomaan nämä maat tiiviimmin Euroopan unioniin ja vahvistamaan valtioiden välisiä yhteyksiä. Siksipä pari kuukautta sitten kollegojeni kanssa annoin julkilausuman Euroopan laajuisten verkkojen laajentamisesta Balkanin maihin. Tämä on siis minun ehdotukseni. Komissio on tällä välin tehnyt vastaavan ehdotuksen ja näin kaikki minun ehdottamani ulottuvuudet tulevat tässä toteutumaan. Tämä on aivan erinomainen uutinen. Kiitos. Edustaja Krisogonos, olkaa hyvä. Τις μέρες αυτές γινόμαστε μάρτυρες. Kiitoksia, puhemies. Olemme voineet havaita, kuinka kaikki eurooppalaiset solidaisuuden periaatteet on poljettu jalkoihin. Niin Itävallan hallitus on äh, nyt äh, ryhtynyt sellaisiin toimenpiteisiin, että Balkanin alueelta tulleet ihmiset ovat vaikeuksissa. Kreikka on nyt sellaisessa tilanteessa, että Euroopan unionin ulkorajoja vaaditaan paremmin valvottaviksi Kuinka tämä sitten onnistuu käytännössä, kukaan ei tiedä. Turkin ja Kreikan välillä on läpi kulkureitti. Ihmiset tulevat Eurooppaan etsimään parempaa tulevaisuutta Turkin puolelta käsin. Turkki loukkaa niitä sopimuksia, jotka hän on tehnyt Euroopan unionin kanssa. Turkki auttaa ihmisalakuljettajia. Nyt hysteriasta täytyy päästä eroon ja saada Euroopan ratkaisu tähän. Madame Dalli. Edustaja Dalli seuraavana. Chers collègues, depuis quelques mois, un peu... Hyvät kollegat, äh, valokeilan on asetettu pieni naisten hygieniatuote. Tämä on tamponi, hyvät naiset ja herrat. Se on asia, joka on vapauttanut naiset silloin, kun heillä on kuukautiset, mutta viimeisten kuukausien aikana tiedemiehet ovat varoittaneet meitä, että naisten kuukautissuojissa on myrkyllisiä aineita. Monet eurooppalaiset ovat ottaneet kantaa sen puolesta, että teollisuuden tulisi toimia avoimesti, mutta teollisuus ei reagoi tähän yhtään mitenpä. Meillä ei ole eurooppalaista eikä kansallista lainsäädäntöä, joka pakottaisi sen siihen. Siitä syystä vetoamme siihen, että komissio toimisi. 8.3. on tulossa. Se on naisten päivä. Meidän täytyy puoltaa naiskuluttajien oikeuksia. Ne eivät ole tähän mennessä olleet komissiossa etusijalla. Pyytäisin siis komissiota suojaamaan naisia mutta varsinkin saamaan aikaiseksi todelliset säännöt, jotka pureutuisivat tähän kysymykseen. Kiitoksia. Mr. Patton. Edustaja Patton, olkaa. Thank you, madam. Kiitos, puhemies. Aiemmin keskustelussa tänään kuulimme Tuskia ja Junckeria. Molemmat totesivat, että jos britit äänestävät EU:ssa Ähm, säilymisen tai pysymisen puolesta, niin sitten tämä sopimus saa lainvoimaan. Äh, mutta tuskilta pääsi, lipsahtikin, että hän toivoo, että niistä tulee äh, lainsäädäntöä. Äh, Euroopan unionillahan on vapaan liikkuvuuden perusoikeus. Eli parlamentti voisi oikeastaan tätä tehtyä sopimusta muuttaa tai sen jopa hylätä jos, Briti, jos vaikka britit äänestäisivätkin puolesta. Ei tässä nyt kämään on myös sikaa säkissä. Ei, ei itse asiassa voi olla varma edessä siitä, voimmeko me ö, toimia niin kuin on sovittu. Eli haluammeko liittyä Euroopan Yhdysvaltoihin vai olla itsenäisiä? Ehdottaisin, että jäisimme itsenäisiksi. Thank you. Next pick. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Tökes. Elnök asszony, a teremtés isteni. Kiitoksia. Perhe ja avioliitto ovat perinteisiä arvoja, jotka ovat olleet rappeutumassa viime vuosien aikana. Olemme saaneet ehdotuksen muutokseksi perustuslakiin, joka merkitsisi sitä, että avioliitto ei pelkästään olisi naisten ja miesten välinen. Meidän ei tulisi sallia sitä, että vesitettäisiin sitä luonnollista järjestystä, jota maailmassa on, sitä luonnollista muodosta, vaikka perhe on. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltään ja vetoan kaikkiin kollegoihini, jotta nämä tukisivat terveellistä eurooppalaista yhteiskuntamme ja turvaisivat perheen, naisen ja miehen, avio, miehen avioliittona. Edustaja Kuubit, olkaa hyvä. He's not here. Hän ei ole paikalla. Rosier. Edustaja Rosier, olkaa hyvä. Bonsoir. Hyvää iltaa. Voisin muistuttaa siitä, että nyt on kulunut kuutisen kuukautta, kun parlamentissa suuren enemmistöllä hyväksyttiin mietintö, jossa vaadittiin komissiota ryhtymään aloitteeseen, jotta voitaisiin laajentaa maantieteeseen merkintöjä koska muutenkin kuin elintarvikkeita. Tämä aihe koskettaa suurinta osaa Euroopan aluetta, koska kyse on yhtäältä työpaikoista ja perinteisistä tuotteista. Tässä yhteydessä kansainvälinen kilpailu, joka meillä on vastassamme, on suurta monilla alueilla. Tämä vaikuttaa tuotantoon. Mikäli me tukea pk-yrityksiä järjestää työllisyyttä Euroopassa, maantieteellisiä merkintöjä pitäisi laittaa koskemaan muitakin humanitaarisia tämmöisiä hyödyksiä varsinkin pk-yrityksille. Ja tämä olisi myöskin kuluttaja, joka voisi ostaa näitä tuotteita. On tehty monia tutkimuksia, jotka osoittavat, kuinka paljon hyötyä tästä oli silloin 2013-2014 tutkimuksia tehtiin. Milloin komissio sitten ryhtyi ottamaan vastuunsa asiasta ja laatimaan lainsäädäntöä sisämarkkinoiden kannaltakin. Tämä olisi erittäin hyvä asia. Thank you. Mr. Demes. Kiitoksia, edustaja Demesmaker. Collega's, wie zwijgt kollegat, vaikeneminen on myöntymisen merkki ja Euroopan unioni vaikenee nyt kaikilla kielillä Tur- Turkin kurdeihin kohdistamasta väkivallasta, eli se on silloin myös osa syyllinen. Minä olen ulkoiseen valiokunnassa kysynyt tästä asiasta. Syyriassa Erdogan on nyt todella valinnut väärän vihollisen ja väkivalta ei tee eroa miesten ja naisten, lasten ja vanhusten välillä. Ihmisiä kuolee, heitä palaa elävältä heidän kellareissaan. Tämä on aivan järkyttävää, mutta ei Mogherini eikä kukaan muukaan uskalla nostaa kissaa pöydälle ja vaatia Erdogania äh, toimimaan niin kuin oikein on. Meidän on toimittava Euroopan parlamentissa, kun kukaan muu ei sitä tee. Kiitoksia. EUn vakaus- ja assosiaatiosopimuksen merkitys Kosovossa on valtava. Se välittää selkeän viestin Kosovon kansalaisille, että me tuemme sen pyrkimyksiä kohti Eurooppaan ja vie tielle kohti vauraampaa Kosovoa. Mutta samalla, kun tästä keskustelemme, Kosovon tie Euroopan unioniin on vaarantunut. Jatkuvasti pyritään protestoimaan laillisesti valittua hallitusta vastaan, jotta otettaisiin käyttöön sopimuksen vaatimat toimet. Euroopan parlamentin ja komission täytyy välittää selkeä viesti siitä, että suhteiden normalisointi Serbian kanssa ja vähemmistöjen kunnioittaminen on ennakkoedellytys sille, että Kosovo voi integroitua Euroopan unioniin. Sopimusta täytyy kunnioittaa, olipa Kosovon johdossa kuka hyvänsä. Kun tämä viesti välitetään, toivottavasti tehdään selväksi se, että Kosovon Euroopan integraatio on tärkeämpi kuin sisäiset valtataistelut ja että integraatioprosessia ei tulisi väärinkäyttää väärin tarkoituksiin. Kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitoksia. Edustaja Juaristi seuraavana. Presidenta. Kiitos puhemies. Ähm, kun äh, ajatellaan äh, tilannetta Paskimaassa, niin äh, yritykset, jotka tekevät alueella tuotan, toteuttavat tuotantoa, eivät huolehdi ihmisten hyvinvoinnista, työntekijöidensä hyvinvoinnista. Itse asiassa Brysselin mm, ja Madridin virheellisten päätösten vuoksi ja energiapolitiikan vuoksi työntekijöiden oikeudet jäävät täysin kunnioittamatta ja työntekijät eivät ole kauppatavaraa tai vain ratas, yksi ratas näissä tuotannon rattaissa. Me tarvitsemme oikeudenmukaisemman talousmallin, sellaisen, joka on ihmisten palveluksessa, eikä vain yhden prosentin eliitin palveluksessa. Kiitos. Um, next speaker. Seuraavaksi puhuu edustaja Winkler. Uh, thank you, thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia paljon puhemies. Me juhlimme 21. päivä helmikuuta äidinkielemme päivää. Valitettavaa kyllä Romaniassa edustajan huone hyväksyi uuden lain, joka ei mahdollista sitä, että unkarilaiset vähemmistöt voivat puhua äidinkieltään silloin, kun on kyse virallisista yhteyksistä. Tämä ei vastaa Euroopan unionin perusarvoja, eikä myöskään Romanian perustuslakia tässä kunnioiteta. Haluaisin ilmaista oman toiveeni varmistaa, että näin ei tule tapahtumaan Romaniassa. Ei sellaista lakia voi hyväksyä, joka on puhtaasti kansallismielinen ja joka sulkee ulkopuolelle kansalliset vähemmistöt. Kyse on toimenpiteestä, joka pitäisi estää tai kumota. Dancila. Rova Dancila. Săptămâna trecută, fiscul din România a solicitat unui număr de... Kiitos, puhemies. Romanian veroviranomainen on vaatinut äh, televisiokanavia luopumaan toimipaikoistaan. Tässä kyse on ihan rikosoikeudellisesta menettelystä. Me kaikki olemme kuitenkin lain edessä yhtä arvokkaita ja nyt on käynyt niin, että nämä toimet eivät ole toteutuneet lain mukaisesti. Nyt todella viisi kanava joutuu lähtemään tuosta rakennuksesta ja tämä saattaa johtaa siihen, että nämä mediat joutuvat päättämään liiketoimintansa ja näin todella itse asiassa kavennetaan tai rajoitetaan mm, ilmaisuvapautta, mielipiteenvapautta, median vapautta. Ei voida pakottaa viittä kanavaa muutamassa päivässä muuttamaan. Kiitos. Edustaja Jakocic. Migrantska kriza načela je europsko jedinstvo. Migrantska kriza... Kiitoksia. Olisin sitten kysymyksen maahanmuuttokriisistä Tämä ottaa sen esiin. Kyse on siitä, että Euroopan yhteisöllisyys on asetettu kyseenalaiseksi. Dublin on kuolta kuopattu, Schengen on vaikeuksissa. kriisinut niin paha jo alusta pitäen, että näin on käynyt. Meitä, emmekä tiedä, miten reagoida tähän kaikkeen. Valitettavasti meidän täytyy todeta, että tänäkään päivänä mitään selkeitä ratkaisuja ei ole, mitään eurooppalaista solidarisuutta ei enää ole, eikä eurooppalaista yhteisöllisyyttäkään. Emme voi hyväksyä sitä, että maata, jotka ovat Balkanin reitin vallella, varrella, ovat kyllä osana Eurooppaa, mutta eivät ole tehneet riittävästi maahanmuuttokriisin ratkaisemiseksi. 28 jäsenvaltiota, rikkaat eurooppalaiset maata, pitäisi saada osoittamaan enemmän solidarisuutta ja yhteisöllisyyttä. Muuten koko Eurooppa-hanke on vaaran alla. Edustaja Andersson seuraavaksi. Tänä viikon aikana esittää Libe-valiokunnassa lausunnon, joka koskee sitä, millä tavalla voidaan parantaa vammaisten oikeuksia. Siinä keskitytään erityisesti siihen, että viedään eteenpäin useita oikeuksia, mukaan lukien se, että täytäntöön pannaan täysin YK suositusta, joka koskee vammaisia. Täysi täytäntöönpano Euroopan esteettömyystoimista kaikkien esteiden poistaminen niille ihmisille, joilla on vammoja. Ja myös otetaan huomioon kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat vammaiset, valtiottomat, pakolaiset, turvapaikanhakijat ja kodittomat. Meidän tulee kohdella kaikkia lapsia tasa-arvoisesti. Näin Sinn Feinkin tekee ja toivottavasti valiokunta ottaa huomioon minun ehdotukseni, sillä vammaiset tarvitsevat meidän sitoumustamme, määrätietoisuuttamme ja voin todeta, että Sinn Feinin valtuuskunta ja GNGL valtuuskunnat ovat niitä, joilla kaikkia tätä on valtavasti. Excuse me. Uh, next speaker, Mr. Kiitos. Seuraavana edustaja Polchak paní předsedající Kiitoksia puhemies. Haluaisin puhua niistä ongelmista, joita kohtaa tällä hetkellä Eurooppaa terrorismin vuoksi. Terrorismin vaarasta haluaisin puhua. Meidän täytyy puuttua terrorismin syihin, eikä pelkästään seuraamuksiin. Mitä terrorismin syihin tulee? Uskon, että tärkeää seikka terrorismin takana on Saudarabian politiikka. Se on osa syynä terrorismiin. Tätä ei selkeästi kuitenkaan sanottu ääneen. Tässä on epäröity. En usko, että nyt enää voidaan olla niin pidättyväisiä, etteikö tämä sanottaisi ääneen. Ei ole epäilystäkään siitä, että tuo maa tukee terroristiryhmiä, ei pelkästään älyllisesti, vaan myöskin antamalla niille rahaa. Israelin valtio on viime kuukausina lisännyt toimiaan. Euroopan unioni ei voi teeskennellä niin kuin mitä ne tapahtuisi, etteikö kaikki asiat olisivat kunnossa. Meidän täytyy lähettää vetomus Saudi-Arabian suuntaan niin, että se lopettaisi terroristiryhmien tukemisen. Hyvät naiset ja herrat, Saudi-Arabia on uhka, siksi meidän täytyy siihen reagoida sellaisena de a solicita informații de a te exprima și de a ți apăra opiniile este direct proporțională Meidän täytyy tarjota lehdistölle ja medialle riippumattomuus ja tarjota sellainen toimintaympäristö, jossa lehdistö voi toimia. Siitä syystä vetoan komission siitä, että tekisitte näin, ja myös teihin, hyvät kollegat. Meidän täytyy toimia tehokkaasti kaikkea ilmaisuvapautta rajoittavaa kohtaan. Meidän täytyy sanoa totuus, meidän täytyy myös tiedottaa asioista suurelle yleisölle. Se on lehtimiesten tehtävä. Kuitenkin viime aikoina Romaniassa tilanne ei ole tämä. Ja minä veton siihen, että kaikki journalisteihin kohdistuva painostus lopetetaan. Meidän täytyy puolustaa ilmaisuvapautta ja totuutta. Euroopan unionin sopimuksesta artikla 2 nimenomaan painottaa myös tätä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Thank you. Next speaker. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Buda doamnă președintă doamnelor și domnilor colegi kiitoksia puhemies hyvät naiset ja herrat euroopan unionin kaksikymmentäkahdeksan jäsenvaltiota saivat aikaan kompromissin joka liittyy brexitiin. en minä vastusta sosiaaliturvan väärinkäytön estämistä mutta lapsilisät ovat eri asia. Lapsi lisät pitää mukauttaa lapsen kotimaan elintasoon, mutta lapset kärsivät muutenkin, koska vanhemmat elävät erossa toisistaan. Laps, lasten koulunkäynti kärsii ja lapset kärsivät muutenkin henkisesti. Tämä lapsi lisää, suurempi lapsi lisää korvaa nämä lasten kärsimykset. Jotkut, jotka lähtevät Ison-Britannian töihin, jättävät lapsensa Romanian voidakseen samalla edistää Ison-Britannian kansantaloutta. Ison-Britannia hyötyy siitä, että insinöörit ja muut muista maista käyttävät hyväkseen koulutusta ja tulevat töihin Ison-Britanniaan ilman, että Iso-Britannia maksaa peniäkään tästä koulutuksesta. Ja mikäli sitten lapsilisiä ryhdytään reikkaamaan, niin pikemminkin pitäisi varmistaa, että Iso-Britannia maksaa sitten niiden ihmisten koulutuksen, jotka tulevat Iso-Britannian töihin edistämään sen kansantaloutta. Edustaja hyvä. Kiitos, puhemies. Euroopan terästeollisuus työllistää yli 350 000 työntekijää myös Slovakiassa. Tällä teollisuuden alalla on merkittävät perinteet. 6 prosenttia PKTstä tulee terästeollisuudesta. Meidän yritystämme tulee kunnioittaa hyvin korkeita standardeja, mutta nyt Kiina ratkaisee omat ongelmansa massiivisella viennillä ja mm, olen hyvin tyytyväinen siihen, että EPP on ehdottanut konkreettisia toimia, kääntynyt komission puoleen ehdotuksineen. Jo tuossa keväällä itse asiassa otin komission yhteyttä. Tilanne on hyvin jännittynyt, hyvin kriittinen ja monilla aloilla muun muassa alumiinin tuotannolla on merkittäviä ongelmia Euroopan unionissa tällä hetkellä ja Euroopan on koordinoitava kaikki toimet, työpaikkoja on suojeltava, eh, jotta niitä ei menetetä. On toimittava nopeasti. Kiitos, edustaja Roland. En juin, il appartiendra aux citoyens britanniques. Britannian kansalaiset kesäkuussa vastaavat siihen, haluavatko jäädä Euroopan unionin vai eivät. Heillä on tietysti paikka Euroopan unionissa, mutta ei hintaa mihin hyvänsä. Me emme saa vesittää vapaan liikkuvuuden periaatetta, emmekä lisätä eurooppalaisten työntekijöiden epätasarvoista kohtelua. Hallitus, joka ei halua käyttää euroa, ei myöskään saisi ottaa kantaa sen hallinnointiin. On selvää, että ne, jotka haluavat kulkea integroitumisen tiellä, voivat jatkaa sillä. Me emme saa ruokkia sellaista kehitystä, joka johtaa siihen, että muut maat voivat saada myöskin poikkeuksia ja näin vesittää eurooppalaista toimintaa. Euroopan unionista ei saa tehdä pelkästään kansallisen egoismin kenttää ja pelkkää markkina-aluetta, vaan meidän täytyy jakaa näkemys solidaarisuudesta ja inhimillinen ulottuvuus on siinä erittäin tärkeässä asemassa. Viimeinen puheen on Rova Niintiriada. Irlantilaisviikko mahdollistaa sen, että voimme juhlia kieltämme ja sitä vaikutusta, joka irlannin kielellä on meidän kulttuuriimme. Meidän maatamme pitäisi kohdata tasapuolisesti, tasavertaisesti, myöskin sinun kun nykyisen sen kielestä – kiittäisin ihmisiä, jotka ovat äh, vieraat Euroopan parlamentissa ja voineet hyötyä mahdollisuudesta käyttää iirin kieltä. Haluaisimme lisätä iirin kielen käyttöä kuitenkin entisestäänkin. Tällä hetkellä parlamentissa vierailee ihmisiä, jotka käyttävät äh, irlannin kieltä täällä. Ei koskaan aiemmin tämä ei ollut mahdollista. Toivottavasti tämä vaikuttaa myöskin tuleviin sukupolviin niin, että hekin sitten alkoivat käyttää irlannin kieltä Iiriä Euroopan parlamentissa. Toivottavasti tämä kirvoittaa hetken sitä käyttämään. Minä ja muut Sinfenin jäsenet olemme erittäin päättäväisen mielen vaatimassa sitä, että sekä Euroopassa että kotimaassamme Irlannissa Iirin kieltä kunnioitetaan eikä pidetä minkälaisena toissijaisena kielenä. Meitä ei pitää, pidä pitää millään tavalla ala-arvoisena kielenä suhteessa englannin kieleen. Kiitoksia. Tämä oli viimeinen puheenvuoro. Minulla on täällä yksi ilmoitusasia ennen kuin päätämme illan istunnon. Ilmoitusasia tulee kueryhmältä. Olen kueryhmältä pyytänyt pyynnön, että Mirko